kannattaa tätä mietintöä. Eh, Kiitoksia. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi valtuuskunta Kanadan parlamentin jäsenistä ja muista vierailijoista. Eh, he ovat istuutuneet tuonne täysistuntosaliin diplomaattiselle lehterille. He ovat tulleet Brysseliin tapaamaan Euroopan parlamentin kollegoita nyt kun pidetään 32. parlamenttien välinen kokoontuminen näiden parlamenttien välillä maanantaina ja tiistaina tällä viikolla. He ovat voineet keskustella useiden jäsentämme kanssa. Eilen he vierailivat Ibrin kaupungissa välirauhan juhlatilaisuuksien merkeissä. Toivon, että teillä on mukava vierailla täällä Euroopan unionissa. Kiitoksia. Sitten menemme eteenpäin. Äänestysselitykset koskien hermostorappi